On y niin va, on y niin va. Regagnez votre... No niin, käykääpä istumaan, valmistautukaa äänestämään. Bien, mesdames et messieurs. No niin, hyvät naiset ja herrat. Nyt sitten viimeinen äänestys äänestysrupeama odotteleekin, vaikka onhan meillä vielä iltapäivällä äänestettävää ja keskusteltavaa. Tämä on nyt viimeinen tässä kokoonpanossa ja viimeinen myös minulle ja minä haluaisin nyt huomauttaa, että me äänestämme kymmenestä tuhannesta kerrasta olemme äänestäneet 20 000 kertaa ja hyväksyneet tarkistuksia myös kymmeniä tuhansia. Tämä on aika ikävää. Eli nyt sitten, ja aika paljon työtä tietysti ollut kyseessä, eli nyt sitten valmistautukaa äänestämään. Käärikää hihanne. Nous passons donc euh, au vote. Ja nyt sitten ähm, aloitamme äänestämään äänestykset ähm, Vuljaniksin teksti. Äänestys alkaa. Le vote est clos. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Metsola. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten toinen Metsolan teksti myös nimenhuutoäänestyksenä ja äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja seuraavaksi Kratsan mietintö eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista. Ensimmäinen tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi yksi cp Nimien huutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Artikla 21, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Le vote Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantosan kappale 35 äänestys alkaa nimenhuutoäänestyksellä. Hein? Il est ouvert? Äänestys alkaa nyt. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja komission ehdotuksesta äänestämme vähän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja sitten esittelijä, missä hän lienekään, Kratsa, olkaapa hyvä. Ήθελα να... Okay. Ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές και τα μέλη της... Kiitoksia. Haluan ensinnäkin esittää kiitoksen kaikille kollegoille rahasiavaliokunnassa neuvo, saamastani neuvoista tässä tärkeässä asiassa, jossa oli kysymys pitkäaikaisista investoinnista ja rahoituksesta. Haluankin pyytää, että me loppuäänestä Venetsia loppuäänestyksen jälkeen päästään neuvottelemaan neuvoston kanssa. Seuraavaksi ja sitten puolesta vastaan tyhjää. Eli tästä ää, tämä äänestys siirretään. Ja seuraavaksi seuraava on Meissnerin teksti. Schlüter, olkaa hyvä. Joo, niin. On lukuisia tärkeitä käännösvirheitä ruotsinkielisessä versiossa, ja minä puhuin tästä jo maanantaina. Nämä on tällä ollut yhteydessä juristilingvisteihin, Kaikkia virheitä ei vielä ole pystytty korjaamaan ennen tämän päivän äänestystä, vaikka nämä ovat hyvin tärkeitä asioita, koska kysymys on periaatteista. Ajattelen nimenomaan neuvotteluja neuvoston, komission ja parlamentin kesken. Nyt haluaisin korostaa sitä, että englanninkielinen versio on se, joka pätee sitten, kun tätä viedään käytännössä toimeen. Me tähän täytyy saada järjestystä, mutta nykytilanteessa ruotsinkielinen versio on täysin ristiriidassa komission ja neuvoston kanssa pyrittävän sopimu, sopimuksen kanssa, ja tämä on hyvin vakava asia. Kiitos tästä Schlüter. Tämän huomion olettekin jo tehneetkin. Tässä sitten varmasti saamme myös uudelleen tarkastetun toisinnon. Ja esittelijä Maisner, olkaa hyvä. herra puhemies näistä käännösvirheistä se, sen ta- on siirretty kärsivirheen takia tiistaista tälle päivälle nyt englannin kielinen kuitenkin alkuperäisversio, mutta lyhyesti sanoisin vain, koska monet eivät e-, ehkä tiedäkään, mitä, mistä me äänestämme. Tämä on puitedirektiivi, joka koskee merisuunnittelua. Meillä on kuitenkin kaksi kertaa enemmän vettä kuin maata, ja siinä voidaan kehittää paljon enemmän offshore-energiaa ja niin poispäin, jotta se saadaan järjestelyistä ja ympäristö voidaan suojella. Siihen me tarvitsemme tätä direktiiviä. Ja ja siksi halusin vielä kerran tämän sanoa. No niin, ja nyt sitten ryhdymme äänestämään puolesta. Hetkinen, 88. puolesta vastaan. Hetkinen, tämä ei ole kovinkaan selkeää, joten nyt tarkistamme tämän sähköisesti 88 tran muutos. Äänestys alkaa. Le vote Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten lainsäädäntöehdotus, komission ehdotus käden, kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten lainsäädäntöehdotus nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Garriga Pojedon mietintö ennakkoarviotuloista ja menoista ja me aloitamme tarkistuksesta 20D nimen huutoäänestyksellä äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 21 puolesta. Hetkinen tarkistamme, anteeksi, par, tarkastamme viidennen, äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 21. puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6D puolesta vastaan tyhjää, hylätty 12 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 23 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 24 nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 14 nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. 25 nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 15 nimenhuutoäänestyksellä alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 9 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 27 nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 28 nimen huutoäänestyksen äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 11 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta. Hetkinen, haluatteko tarkistaa tämän? Selvä. Tarkistamme toisen osan. Tästä 11 kappaleesta äänestys alkaa. Le vote clos. Äänestys päättyy hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 13, kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja tarkistamme, tarkistamme, tarkistamme. Äänestys alkaa. On vérifie le troisième... Eli kolmas osa tarkistetaan. Le vote clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 32 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys päättyy. Hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 20 alkuperäisteksti puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Epäilettekö tätä? No tarkistamme sen. Siis 20. tarkistamme. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. Ja neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten nimen huutoäänestyksellä koko päätöslauselmaäänestys alkaa. Le vote clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja seuraavaksi Schwabin mietintö kilpailuoikeuden säännöksistä. E, tarkistus kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja seuraavaksi komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja lainsäädäntöehdotus nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Le vote clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja seuraavaksi taas ensi, tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa poi, on rauennut komission ehdotus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja vielä yksi tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja lainsäädäntöehdotus nimen huutoäänestyksellä äänestys alkaa. Le vote Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Protasevicin mietintö uudet psykoaktiiviset aineet. Ja nyt nämä 48 äänestystä yhdessä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja seuraavaksi 12. Libe-valiokunnalta kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 47 kahdessa osassa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Ja sitten komission ehdotus puolesta Hetkinen, kyllä se mielestäni oli selkeää, mutta tarkistamme toisen osan 47. Le vote Äänestys päättyy ja hyväksytty. Sitten komission äänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja sitten nimenhuutoäänestyksellä lainsäädäntöehdot äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja seuraavaksi Jimenez Peseril Barrion teksti Libe-valiokunnan paketti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi hetkinen tarkistamme tuon 17 äänestysalueen. Le vote est clos. Et c'est à rejeter. rejeter hylätty, olette kyllä oikeassa. Ja sitten komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten lainsäädäntöpäätöslauselman nimen huutoäänestyksellä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja seuraavaksi Peterlen Japanin kanssa käydyt kumppanuussopimusneuvottelut, tarkistus neljä puolesta vastaan, tyhjää, hylätty viisi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Vaikuttaisi siltä, mutta olen valmis tarkistamaan tämän siis viidennen nimenhuutoäänestyksellä. Hetkinen siis sähköisesti. Kysää. Viidennestä äänestämme. Le vote clos. Äänestys päättyy hyväksytty. Hetkinen. No sitten kuusi. No äänestäkää kunnolla puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty, mutta ei ole kovinkaan selvää, joten sähköisesti tarkistamme tuon kuudennen. Le vote clos. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten seitsemäs puolesta vastaan tyhjää hylätty selkeästi ja sitten yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja vielä sitten loppuäänestys hetkinen hylätty hylätty anteeksi anteeksi No se oli viimeinen. No sitten vielä nimenhuutoäänestyksellä tuo koko teksti. Hetkinen, A, tarkistamme, tarkistamme tuon kolmannen sähköisesti, tarkistamme kolmannen sähköisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten nimenhuutoäänestyksellä päätöslausema äänestys alkaa. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja seuraavaksi uskonnon vapaudet ja kulttuurinen monimuotoisuus. esitys kappale 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja loppuäänestys nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Le vote Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja hetkinen, onko työjärjestyspuheenvuoro siellä pyydettynä? Olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Jälleen kerran me äänestämme mietinnöstä, jossa on sapelin kallistelua, mutta ajatellen vaalipäivän lähestymistä eilen kuitenkin Tuhansia aktivisteja pidätettiin ja heidät laitettiin vankilaan. Tämä ei ole työjärjestyspuheenvuoro, joten jatkamme työtämme nyt. Ja puheenjohtajan ilmoitukset, hetkinen, Popo Semko, joka on unionin ja Ukrainan yhteistyövaliokunnan johtaja. Tervetuloa tänne. Merci à vous d'être. Kiitokset siitä, että saavuitte tänne tänään. Ja sitten, aha, anteeksi, vielä Harms, olkaa hyvä. Työjärjestyspuheenvuoro ilmeisesti. Rouva puhemies, hyvät kollegat.